Ja, meine Damen und Herren. No niin, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Mukaan lukien espanjalais-saksalainen ryhmittymä siellä. Jatketaan kokousta sen jälkeen, kun reippaasti äänestimme. Nyt ensin aiheena Bulgaria ja Romania – ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus aiheena. Tausta on selvä. Meillä on dynaamiset ja integroidut työmarkkinat, mutta jäsenvaltioissa on ollut paljon esteitä. Nyt pitää selvittää, voidaan, voitko kaikki näyttiä tästä 987 jäsenvaltiosta ei ole vielä mahdollistanut vapaata liikkuvuutta täysin bulgarialaisten ja romanialaisten työntekijöiden osalta. Onko tämä oikein? Voidaanko tätä rajoittaa, tätä oikeutta? Me haluamme huolehtia siitä, että EUn keskimääräisen korkea työttömyys, noin 10 prosenttia, vähenee. Minne Silva, johtaja pääosast, työllisyyspääosastolta olisi mielellään tullut, mutta hän on nyt ministerineuvoston kokouksessa Kööpenhaminassa nyt meillä on ensimmäisenä komission alustus kuitenkin, jotta voimme sitten lähteä keskustelemaan tästä aiheesta. Merci, monsieur le, le président. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvä, hyvät valiokunnan jäsenet, minä haluaisin tässä pikaisesti vain kertoa eräitä asioita tästä kokonaisuudesta. Ja anteeksi pyyntö vielä Silvan puolesta, että hän ei ole paikalla. Meillä oli siirtymä kauden määräykset työntekijöille, joista sovittiin siinä yhteydessä, kun Bulgaria ja Romania tulivat jäseniksi 2007. Tämä siirtymäajan pituus oli seitsemän vuotta maksimissaan, jossa oli kolme vaihetta ensin. E, ja tässä nyt päätettiin, päättyi tammikuussa. Tässä viimeisessä laajentumisessa oli hyvin paljon e, oli edellisessäkin vaiheessa ollut tällaisia siirtymäsäännöksiä, joiden tarkoituksena oli auttaa maita valmistautumaan rajojen avautumiseen. Tällaisten e, Määräysten käyttöönotto on aika herkkä luokko, luontoinen asia, koska se koskee perusoikeuksia, erityisesti työntekijöiden vapaata liikkumisoikeutta. Romanian ja Bulgarian osalta kolmas vaihe, joka käynnistyi tämän vuoden tammikuussa, vääjäämättä päättyy 31.12.2013. Ennen tätä päivää komissio esittää kaksi asiakirjaa, kuinka nämä ovat toimineet. Ja ensimmäinen liittyy liittymisasiakirjaan. Ja se on esitetty jo 2009 tämä kertomus ja toinen sitten 2011, joka tapahtui näiden kahden maan pyynnöstä. Nämä kertomukset hyväksyttiin komissiossa eh, marraskuussa 2011. Raporteissa on ollut tiettyjä viestejä meille, erityisesti Romaniasta ja Bulgaariasta tuleva liikkuvuus vaikuttaa myönteisesti kasvuun ja myönteisesti myöskin siihen, että työvoimapulaa on paikotellen jäsenvaltioissa. Ja paine palkkojen nousulta vähenee näissä vastaanottomaissa ja tässä on myöskin eh, saatu aikaiseksi ihmisvirtojen väheneminen. Siirtö, siirtymäkauden mm, määräykset ovat eivät ole vaikutukseltaan olleet niin suuria ja sitten mitä tulee näihin vastaanottoverkostoihin ja kieliin, niin vaikutukset eivät ole niin suuria. Liittymissopimuksessa todetaan, että ne maat, jotka ovat pitäneet tässä toisessa vaiheessa rajoitteita, voivat jatkaa rajoitteiden soveltamista myöskin kolmannessa vaiheessa, eli nyt tänä vuonna ja ensi vuonna. Siinä tapauksessa, että tulee vakavia häiriöitä työmarkkinoille tai että sellaisista on vaara. Tällaisessa tapauksessa on kerrottava näistä aikeista komissiolle ennen tämän vuoden tammikuun ensimmäistä päivää. Tämä, tällainen mahdollisuus avattiin 11 maalle, jotka viime vuoden loppuun asti jatkoivat erityismääräysten noudattamista työmarkkinoilla romanien ja bulgarien kohdalla. Näistä 11 maasta, jota asia koski, kaksi, eli Italia ja Tsekin tasavalta, ilmoittivat päätöksestään, jonka mukaan he soveltavat eh, vapaata liikkuvuutta 2012 alkaen. Ja yhdeksän muuta maata, Saksa, Irlanti, Ranska, Luxemburg, Alankomaat, eh, Yhdistynyt kuningaskunta, Belgia, Malta ja Itävalta – antoivat eh, tiedonannon komissiolle ennen tämän vuoden ensimmäistä päivää. Ja tiedonannossaan ne kertoivat, eh, että he jatkavat eh, kansallisten toimien soveltamista. Nämä maat selvittivät, että vaara työmarkkinoiden häiriöstä, häirintymisestä on olemassa. Komissio on tutkinut hyvin huolellisesti näitä tiedonantoja, joita olemme saaneet sekä niiden muodon kautta kannalta että sisällöllisesti. Mitä muotoon tulee, niin yhdeksät maa, nämä yhdeksän maata ovat noudattaneet kaikki määräaikoja ja näihin tiedonantoihin on liitetty niitä syitä, joiden myötä rajoituksiin katsotaan olevan tarvetta työmarkkinoilla. Komissio myöskin tarkasteli sisältöjä ja sitä, että perustelut ovat johdonmukaisia ja oikeanlaatuisia. Pääasialliset argumentit, joita maat toivat esille, koskivat eh, nykytilannetta ja näkymiä, jotka ovat työmarkkinoilla ja talouden kohdalla huonot. Erityisesti kasvun kohdalla, työttömyyden kohdalla ja työpaikkojen tarjonnan osalta – tilanne oli tällainen. Oli myöskin mainittu erilaisista riskeistä, joita työmarkkinoiden avautuminen aiheuttaisi tietyillä aloilla, tiettyjen työntekijöiden joukossa tai tietyillä alueilla. On todettu, että jo aikaisemmin maahan tulleiden tilanne huononee suhteessa muihin maan asukkaisiin ja kilpailua syntyy enemmän. Ja tämä koski myöskin huonosti koulutettua väestöä ja niitä alueita, joissa työttömyys on suurta. Useat maat myös sanoivat, että, että pitäisi olla monipuolista tämä maahantulo. Erityisesti Espanja, joka otti turvalausekkeen käyttöön kesällä 2011, ja naapurimaiden päätökset ovat myöskin vaikuttaneet eräiden maiden toimintaan. On huomattavaa, että monet maat, erityisesti Saksa ja Luxemburg, ovat päättäneet keventää rajoitteita ja avata työmarkkinansa laajemmin ja ovat kertoneet tästä helpotuksesta myöskin tiedonannossaan. Jos katsotaan aivan muodollisesti näitä asioita, niin tämä viimeisen eh, kauden pidennys ei edellytä komissiolta ennakkolupaa, jos tätä vaihetta ei halutaan jatkaa. On ilmoitettu poikkeustoimien jatkamisesta näiden maiden taholta ja komissiolta ei tarvita siihen lupaa, mutta komissio kuitenkin varoitti viime marraskuussa maita – siitä, että tarvitaan hyvin yksityiskohtaiset perustelut näihin tiedonantoihin, joita ne lähettävät komissiolle tästä asiasta. Ja kohta kohdalta näitä ilmoituksia on täydennetty. Ja on ilmoitettu, että hyvin johdonmukaista tietoa tarvitaan tämän notifikaation tueksi. Komissio esitti sosiaaliasioiden neuvostolle 17.2. nämä syyt. Ja siellä oli sitten mukana asiakirjoissa nämä kirjalliset ilmoitukset mailta. Ja sen perusteella kuitenkin seuraava miesti katsottiin aiheelliseksi. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on perusoikeus, josta on etua työntekijöille ja koko taloudelle. Lisäksi todettiin, että ei ole todettu, että yhteisön rajojen avaamisella olisi haitallisia työmarkkinavaikutuksia. Myöskin todettiin, että ihmiset liikkuvat lähinnä työn takia ja se, että jos työtä on vähän, niin se on tehokas se jarru tällaiselle. Näin oli 18.4. neuvosto sanonut ja, ja tällä perusteella pyytänyt maita poistamaan nämä liikkuvuuden esteet. Vapaan liikkumisen estäminen saattaa aiheuttaa ei-toivottuja seurauksia kriisiaikoina esimerkiksi voi se voi vaikuttaa siihen, miten ihmiset jäävät maahan tai tekevät pimeää työtä. Tämän neuvoston kokouksen jälkeen komissaari Andor antoi kirjalliset vastaukset yhdeksälle maalle puolivälissä maaliskuuta. Ja tässä hän yleiskommenttien lisäksi muistutti siitä, mikä merkitys siirtymäkauden säännöksillä on. Niillä on ollut tarkoitus valmistautua rajojen täyteen avaamiseen ja on tarkoitus pitää rajoitteet mahdollisimman pienenä. Komissaari siis kannat, kannusti maita avaamaan rajojaan ja seuraamaan työmarkkinoidensa kehittymistä. Ja koko ajan miettimään, että ovatko rajoitukset paikallaan. ja ainakin pohtimaan näiden rajoitusten keventämistä tässä viimeisessä vaiheessa. Komissaari myöskin kehotti eräitä jäsenvaltioita täydentämään tätä komissiolle toimitettavaa kertomusta ja täydentämään sitä muilla lisätiedoilla. Ja juuri sellaisilla tiedoilla, jotka liittyisivät mahdolliseen työmarkkinoiden häirintymiseen. Vielä lopuksi komissaari kertoi aikomuksestaan eh, tehdä puolivälin tarkastus tässä kolmannessa vaiheessa. Se on asia, mitä ei ole teksteissä säädetty, mutta tämä tarkoittaa sitä, että komissio tulee hyvin tarkkaan seuraamaan kehitystä näissä yhdeksässä maassa vuoden 2013 loppuun asti. Kiitos. Herzlichen Dank, Herr Morin. Ähm, ich habe eine Rednerliste. Kiitos paljon. Meillä on puhujalista oikeastaan. Meillä piti olla 20 minuuttia vielä. Lähdemme liikkeelle vähän myöhemmin, mutta tässä seuraavat puhujat listalla. Dann Jutta Steinrück. Ähm. Klam Jutta Steinrück, Eric Clark, Maria Cornelisen edustaja Kosa. Nämä henkilöt ovat pyytäneet puheenvuoroa tähän mennessä ja minä käytän lopuksi myös puheenvuoron ensimmäisen edustaja Plumb. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Aion puhua romaniaa. Ja ensinnäkin haluan kiittää komission edustajaa tästä viestistä, jonka hän meille tänään täällä välitti. Komissaari Andorin nimissä. Eli tämä esitys, joka koskee niitä rajoitteita, jotka liittyvät työmarkkinoihin romanialaisille ja bulgarialaisille työntekijöille. Omalta osaltani haluaisin välittää seuraavan viestin ja haluaisin myös esittää kysymyksen komissiolle. Ensinnäkin luonnollisestikin tässä puhumme periaatteista, jotka ovat Euroopan unionin perusperiaatteita, eli työntekijöiden vapaus. Mutta minä ensinnäkin haluaisin puhua ennen kaikkea työntekijöiden liikkuvuudesta. Kun ajatellaan, että työntekijöiden liikkuvuus merkitsee välinettä, joka voi luoda työpaikkoja ja joka voi yhdistää työmarkkinat, niin minun mielestäni yhdessä komission kanssa meidän tulee pyrkiä löytämään ratkaisuja, joiden avulla se ehdollisuus, jota nyt sovelletaan työmarkkinoihin. Romanian ja Bulgarian liittymissopimusten nojalla ja puhun näistä siis äh, siirtymäkausisäännöksistä, niin tämä ehdollisuus, joka aiheuttaa syrjintää ja jolla on pelkästään kielteinen vaikutus työllisyysmarkkinoihin Euroopan unionin yleisesti ottaen, niin kaikki tällaiset ehdollisuudet tulee poistaa. Meidän täytyy helpottaa ja poistaa ne rajoitteet, jotka koskevat romanilaisia ja bulgarilaisia työntekijöitä. Meille on erityisen tärkeää, että varsinkin tänä talouskriisin aikana me löydämme parhaimmat eurooppalaiset ratkaisut kriisistä selviämiseen. Ja näin voimme taata myös sosiaalisen kohesion, integrointipolitiikan ja tehokkaat ratkaisut, joiden avulla voidaan saada aikaiseksi sosiaalista suojelua. Ja me emme saa käyttää poikkeuksia, jotka poikkeavat näistä perustavanlaatuisista vapauksista. Se, että komissio tarjosi meille tällaisen vastauksen, eli yksi näistä perusteluista, jotka otettiin esille, koskee sitä, että romanaisten bulgarialaisten vapaan liikkumisen avulla työmarkkinoilla voidaan luoda epätasapainotiloja, niin tämä lähestymistapa täytyy poistaa. Meidän täytyy löytää kestäviä ratkaisuja, jotta näemme, mitkä ovat kriisin todelliset syyt. Ja mehän tiedämme, että näillä todellisilla Syyllä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että työmarkkinat ovat arvonaisia bulgarialaisille. Komissio puhuu aivan selkeästi tästä ehdotuksestaan, joka liittyy työntekijöiden li- liikkuvuuteen. Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset, joita tällä liikkuvuudella on, ovat periaatteessa myönteisiä, eivätkä niinkään negatiivisia. Siitä syystä haluaisin esittää kysymyksen komissiolle. Sen vastauksen seurauksena, jonka komissio saa Toukokuun puolivälissä tehdään uusi arvio. Ja jos näitä perusteluja sitten ja tietoja seurataan, jos tehdään päätös, joka liittyy työntekijöiden liikkuvuuteen, niin olisi miellyttävä kuulla, mikä tilanne on. Äh, Kiitos paljon, edustaja Seuraavalla Kalle Steinrück. Kiitos paljon. Olen Rovanna Plomin äskeisen puhujan kanssa kaikesta aivan samaa mieltä. Komission edustajahan kertoi, että Saksa vielä on niiden maiden joukossa, joilla on merkittäviä rajoituksia bulgarialaisten ja romanialaisten työntekijöiden osalta. Mielestäni ja yleensäkin sosiaalidemokraattien Mielestä tämä ei mitenkään nyt sovi vapaan liikkuvuuden periaatteeseen. Minun Jäspeden kanta on se, että vapaa liikkuvuus ei ole tässä aina ongelma. Saksassa kuitenkin se, että minimipalkkaa ei ole, ei voida valvoa, pimeästi tehdään työtä ja ikään kuin toimitaan itsenäisenä ammatinharjoittajana. Näihin asioihin pitäisi puuttua enemmän eikä niinkään vapaaseen liikkuvuuteen. Pari kysymystä. Liittohallitus Saksassa pelkää yhtenä vapaaliikkuvuuden vaikutuksena sitä, että uutta työvoimaa tulee maahan niin, että näin työpaikkansa menettävät hyvin koulutetut työntekijät. Voidaanko tällainen kehitys vahvistaa maista, jotka ovat sallineet vapaan liikkuvuuden? Joo, ja toinen Saksan liittohallituksen perustelu sille, että vapaata liikkuvuutta ei hyväksytä, on se, että halutaan estää palkka ja sosiaalidumppaus. Minkälainen kokemus on muista jäsenvaltioista, jotka täysin kunnioittavat ja täytäntöönpanevat vapaata li- työntekijöiden liikkuvuutta? Ajattelen juuri vaikutuksia myös vähimmäis- Kiitos. Kiitos paljon Jutta. Edustaja Craig. Thank you, President. I'm not the only one. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. En ole varmaankaan ainoa huomaamaan, että siirtymäkauden säännökset lakkaavat joulukuussa 2013. Yksi kansallisista sanomalehdistäni niin otti tämän asian esille maanantaina otsikolla EU haluaa avata yhdistyneen kuningaskunnan työmarkkinoiden tulvaportit. Me olemme kohteena näille, tälle liikkuvuudelle. Meidän työttömyyslukumme ovat noin 8,3 prosenttia, Bulgariassa 12 prosenttia. Siellä on hyvä motiivi siis siirtyä pois. Tiedän hyvin, että yhä useampi bulgarilainen menee Italiaan tai Espanjan, eikä niinkään yhdistyneeseen kuningaskunta, mutta sen sijaan Italia ja Espanja ovat melkein menossa konkurssiin. Espanjassa on 40 prosenttia työttömiä, eli Itä-Euroopan ihmiset ehkä pohtivat kohta uudelleen ja menevät sellaisiin maihin, joissa työ, työllisyysnäkymät ovat paremmat, kuten minun maassani. Eli älkääpä nyt sitten ihmetelkö sitä, että yhdistyneen kuningaskunnan ihmiset kääntyvät Euroopan unionin vastaan luonnollisestikin. Viime vuonna samaa sanomasti sanoi että Britannian työntekijät yhdistyneessä kuningaskunnassa menettivät 166 000 työpaikkaa samalla kun 166 000 työpaikkaa siirtyi muille kuin yhdistyneen kuningaskunnan työntekijöille. No, tämä selkeästi ei ole mikään täysin sattuma, mutta osoittaa kuitenkin selkeän suuntauksen. Miksi puhun nyt sitten tästä maasta, niin se johtuu siitä, että yhdistynyt kuningaskunta on ottanut vastaan kautta maailman ihmisiä jo vuosisatoja, mutta suhteellisen pienissä määrissä, niin että nämä ihmiset integroituvat. Heistä tulee osa meitä, heistä tulee me. Me olemme se, mitä me olemme tänä päivänä juuri tällaisen asteittaisen maahanmuuton avulla. Mutta nyt 200 000 vuodessa kun ihmiset tulivat kaksi vuotta sitten, he eivät tarvitse enää palvelijoita, opettajia, lääkäreitä tai palveluita. Kaikki oli olemassa. Mistä tämä kaikki nyt sitten otetaan? Siinä maassa, joka on kaikkein tiheimmin asuttu maa koko Euroopan unionissa. Ihan teidän ilmaisuanne käyttääkseni, se on kestämätöntä. Älkää nyt saako väärää, väriä ideoita tästä minä annan teille henkilökohtaisen näkökulman asiaan. Olen opettaja. Olen opettanut 39 vuotta ja vuonna 1983 jäin eläkkeelle. 39 vuoden opetuksen jälkeen. Ja vain Etelä-Amerikan poikkeuksen lukunottamatta Etelä-Amerikka olen tuot, opettanut nuoria kautta maailman. Se merkitsee siis niiden perheiden lapsia, jotka ovat tulleet kautta maailman. Intiasta, Pakistanista, Sri Lankista, Australiasta, Uudesta, äh, Uudesta Seelannista, Länsi-Intian saaristosta, USAsta, Espanjasta, Portugalista, Suomesta, Norjasta, Saksasta, Puolasta, Tsekistä, Unkarista. Kaikki olivat tervetulleita meidän kouluumme. Oli ilo opettaa heitä. Mutta emme me voi vastaanottaa tällaisia määriä ihmisiä, joita nyt tässä, josta tässä puhutaan. Haluan lopettaa sitten seuraavan näkökulman, jos sallitte, hyvä puheenjohtaja. Lissabonin sopimus sanoo hyvin selvästi, että mitään syrjintää ei saa harjoittaa, ei minkäänlaista. Tässä valiokunnassa pelkästään jo tänä aamuna Hirsin mietinnössä, joka koski, ja jossa oli suullinen esittelijän Tarkistus sitä tuettiin ja hyväksyttiin. Se koski sitä, että diskriminoille syrjinnälle otetaan nolla toleranssi. Mutta mitä tässä komission kertomuksessa nyt sitten löytyykään, josta tänä iltapäivänä keskustelemme kappaleessa 1.3 ensimmäisellä sivulla. Jäsenvaltion täytyy aina asettaa suositumusasemaan Bulgarian ja Romanian työntekijät ennen muita muita työntekijöitä, jotka tulevat muualta kuin EU-maista. Eli nyt sitten kansanyhteisön alueelta tulevien työntekijöiden nenän edestä täytyykin meidän maassamme ryhtyä sulkemaan ovia. Frau Cornelissen. Kiitos paljon, edustaja Cornelissen. Hmm. Um, thank you so much. <laughs> Kiitos niin, tässä, tässä nyt on tällainen tarina ja tästä opettamisesta ympäri maailmaa. Se oli kaunista. Olen hyvin iloinen siitä kirjeestä, joka on lähetetty komissari Andor lupasi tällaisen kirjeen lähettää viime vuoden lopussa ja olen todella iloinen siitä, että se on todellakin lähetetty. En tiedä, saammeko itse sen nähtävillemme, mutta haluaisin myöskin tietää sen, että miltä mailta pyydettiin näitä lisätietoja työmarkkinoiden häiriintymisestä. Haluaisin sen tiedon vielä itselleni ja onko vastauksia tullut ja minkälainen määräpäivä niille on asetettu. No sitten sisällöstä minä mietin sitä, että mikä on tällainen hyvä argumentti. Monenlaista tutkimusta on tehty ja, jonka, ja tutkimuksen mukaan nämä tulijat eivät häiritse työmarkkinoita ja varmasti näin onkin maissa, joissa tilanne on hyvä, kuten Alankomaissa ja Saksassa – en tiedä, miten tällaiset maat voisivat mitään valide argumentointia esittää vastaan. Hyvä, että puolivälin tarkastus on tulossa. Ja hyvin tärkeää on juuri se, että mitä tässä tapahtuu tällaisessa tilanteessa, jossa painetta on toisaalla, niin miten se paine sitten tasantuu muihin, esimerkiksi yrittäjiin ja lähetettyihin työntekijöihin. 16 prosenttia enemmän lähetettyjä, 35 prosenttia enemmän it, oma, itsenäisiä yrittäjiä romanien joukossa. Ja olen kuullut, että 36 prosenttia UK näistä romanialaisista ja bulgaarialaisista ovat yrittäjiä, mikä on aika hämmästyttävä, kun katsomme muiden maiden lukuja. Onko tämä asia sellainen, mitä seurataan ja ovatko nämä luvut, tulevatko ne esiin siinä? Vielä lopuksi kysymys, mitä sitten tapahtuu? Alankomaista tiedän, että tämä kirja, joka oli tämä notifikaatio, se oli aika naurettava, koska siellä lopussa luki Eh, sanottiin, että melkein kukaan bulgari tai romanialainen ei ole käyttänyt sosiaaliturvaa hyväkseen, mutta se voi muuttua. Varmaankin tästä lisäselvitystä on pyydetty. Ja varmasti sitten lähetettiin vastaus, missä ei paljon enempää sisältöä oli ollut. Ja mitä sitten? Herr Kiitos. Seuraavana edustaja Kosa. Köszönöm szépen a szót. A mostani hozzászólásomat nem kizárólag a saját nevemben teszem meg. Kiitos. Minä puhun nyt hyvin koordinaattorin Chaba Örin nimissä. Hän ei valitettavasti voi olla paikalla tämän päivän kokouksessa. Uskoakseni aikaisemmat puhujat ovat listanneet tärkeitä argumentteja nykytilannetta vastaan. Lähtökohta on melko selkeä. Me puhumme EUn perusperiaatteesta. Ja sitä, että perusperiaatteen rikkomista pitää perustella ja selittää. Vuonna 2006 Euroopan parlamentti käsitteli tätä aihetta. Ja me painotimme sitä, että tällaiset rajoitukset eivät voi mitenkään, että pääsemme niihin tavoitteisiin, joista on puhuttu. Me uskomme, että näiden rajoitusten osalta on nyt lähdettävä sellaisiin askeleisiin, että saadaan hyötyä EUlle ja jäsenvaltioille. Meidän on luotava työpaikkoja. Me tarvitsemme työntekijöiden liikkuvuutta ja tarvitsemme kunnollisen tasapainon. Nämä ovat niitä tavoitteita, joita meidän on tavoiteltava. Me pidämme hyvänä Euroopan komission toimia. Me olemme sitä mieltä, että tämä on nyt oikea suuntaa. jotta saadaan nämä rajoitukset päättymään ei vuonna 2013, vaan paljon sitä ennen ja kiitos. Paljon kiitoksia kollega Kosa. Aleksandr Serkas, seuraava puhuja. Presidente, yo quiero hablar en mi nombre propio, pero también... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin puhua omissa nimissäni ja monien kollegoiden suulla omassa ryhmässäni. Otan esille ajatuksen, joka pohjautuu kokemukseen. Tämä ei ole pelkästään teoreettinen, vaan ihan käytännöllinenkin kysymys. Kun tarkastellaan lähestymistä tämän siirtymäkauden kolmannen vaiheen loppuun, niin keskustelu on aika erityinen. Tässä valiokunnassa puhutaan työntekijöiden oikeuksista, mutta nythän ei puhuta työntekijöiden oikeuksista, vaan nyt puhutaan yhdestä perustavanlaatuisesta vapaudesta Euroopan unionista, unionissa. Vähän paradoksaalista, järkyttävää ja skandaalimaistakin minun mielestäni on se, että tässä talossa on ihmisiä, jotka jatkuvasti ovat taloudellisen vapauden kannalla, asettaen sen ennen työntekijöiden oikeuksia. Ja kun taas puhutaan perustavalloituista oikeuksista, kuten vapaasta liikkuvuudesta, niin vaikka näistä vapauksista puhutaan ja halutaan olla kovin liberaaleja, niin unohdetaan se ja tehdään Oitan kielteinen lähestymistapa tähän Euroopan unionin perustavanlaatuiseen periaatteeseen. Emme me saa pettää itseämme. EUhan on kerho, johon ihmiset ovat liittyneet vapaaehtoisesti. Jos kerhoon liittyy, niin sitten pitää noudattaa sääntöjä. Jos ei, niin sitten pitää lähteä. Kun puhutaan vapauksista, meidän täytyy puolustaa niitä. Onpa kysymys sitten apautumisesta. Ja kun kysymys on työntekijöiden liikkuvuudesta, jolla on sama juridinen oikeus. Ja siitä syystä tämä siirtymäkauden pitäisi olla poikkeus, aivan kuten komissiodustaja sanoi. Se soveltuu seitsemän vuotta. Ja näin meidän ei tulisi joutua kuuntelemaan – näitä häpeellisiä kommentteja, on esitetty. Kuinka voidaan puhua näiden kahden maan työntekijöiden täyttämisestä, siitä, että nämä kaksi maata, niiden työntekijät täyttävät työmarkkinat muissa maissa, vaikka joissakin maissa pääsy on tosi vapaata eikä siellä mitään tulvaa ole syntynyt. sataa tuhatta työntekijää, jotka jakautuvat jäsenvaltion alueelle. Espanjassa syntyi ongelmia, sillä kun muut sulkevat rajoja, niin epätasapainotilat saattavat olla aika isoja. Mutta jos me olemme valmiita kantamaan vastuumme ja suhtautumaan avoimemmin, hyväksyä ne työntekijät, jotka tulevat tukemaan talouksiamme, niin silloin tällaista työntekijätulvaa ei synny. Minusta tämä on kovin vakava tilanne. Valitettavasti äärioikeiston ja myöskin Ranskan vaalikampanjan seurauksena kuulemme sellaisia asioita, joissa sanotaan, että työntekijät viivät pois työpaikkoja kansallisilta työntekijöiltä. Se ei ole ollenkaan totta. Useimmissa tapauksissa tulevat tekemään työtä, jota kansalliset työntekijät eivät halua tehdä. Ja se, esa especie de... Usein kans, oman maan kansalaiset eivät näitä työpaikkoja halua. Näiden ulkomaisten työntekijöiden demonisointi samalla tavalla kuin täällä, minusta se on häpeällistä. Nämä ovat sellaisia perusteluita, jotka eivät ole vedenpitäviä. Hay también argumentos vergonzantes. Yo sé el esfuerzo que está haciendo el comisario Andor, pero yo le pido más esfuerzo a la comisión. No es... Komissaari Andor on tietysti ponnistellut, mutta hänen, minun mielestäni hänen pitäisi ponnistella enemmän. Ei voida sanoa, että uudet jäsenvaltiot. Niin on siis tätä asiaa jatketaan vuoden 2014 jälkeen, kun tarkastellaan näitä rajoitteita, jotka kohdistuvat työmarkkinoilleihin. Komissio sanoi, että on ollut selkeät perustelut tähän tukemiseen, mutta samalla kuullaan, että mitään kielteistä vaikutusta työmarkkinoihin ei ole. Minusta on hyvä muistaa, että jos työmarkkinoita ei ole, niin silloin siirtolaistyöntekijät menevät sellaisiin maihin, joissa työpaikkoja on. Minun maassani tällä hetkellä on työpaikka pula ja minun maahan tultiin silloin, kun työpaikkoja oli. Nyt kun niitä enää ei ole, niin mitään lisäongelmia ei ole syntynyt. Haluaisin siis kysyä komissiolta myös sosiaalisesti kollegoideni nimissä sitä, että saisimme todellisen käännöksen. Komissio on sopimusten vartija ja kyseessä on perustavanlaatuinen oikeus. Ei ole mitään kunnon argumentteja muun Meillä on vain ennakkoluuloja ja ideologisia äärikantoja tässä asiassa, mutta mitään todellisia perusteluita ei ole sille, että mä avaisi EUn rajoja. Minä haluaisin, että komissio toteaisi, että mitään johdonmukaisia argumentteja tällä puolella ei ole, sillä että kaikki mitä olemme kuulleet on täysin epäjohdonmukaista, epäkoherenttia. Frau Sippel als Kiitos. Toiseksi viimeisenä. Edustaja Sippel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mich durch... Kiitoksia minä äh, halusin tässä kuitenkin puhua, kun kuulin, mitä täällä sanottiin, ja liittyen siihen, mitä kollega Tserkas sanoi, että eräät näkemykset eivät ole pelkästään piinallisia, vaan ne ovat vaarallisia. Se, minkälaisia haasteita meillä on Euroopassa, meidän täytyy niitä yhdessä ratkoa. Mitä tulee näihin lukuihin, joita täällä on main, mainittu, niin ei näitä voida tällä tavalla heitellä näitä lukuja. Jos näin olisi, että joku tietty määrä työnhakijoita e, e, että, että uudet, muut työntekijät joutuisivat poistumaan maasta, niin jos nämä tulijat ovat paremmin koulutettuja, niin silloinhan meillä on par- ongelma koulutusjärjestelmässä? Vai ovatko tulijat sellaisia, että he tekevät ähm, halvemmalla työtä? No se on sitten sosiaalipuolen äh, kysymys. Meillä on Euroopan strategia 2020 ja tämä liittyy siihen. Minun mielestäni keskustelu on aivan väärillä jäljillä, jos me haluamme äh, rajoittaa työn tekijöiden tuloa markkinoille, vaan vaan tässähän on kysymys politiikoista, jotka eivät vastaa haasteisiin. Tällainen kehitys on sellainen, että meillähän liikkuvuus on hyvä asia. Ihmiset tietävät, että heillä on paremmat mahdollisuudet työmarkkinoilla, jos he voivat olla myös ulkomailla töissä välillä. Silloin me kannastamme liikkuvuutta, mutta sitten kun joku yrittää meille töihin, niin sitten me pystytämme rajoja ja tämähän ei käy. Tällä asialla ei ole tekemistä, tekemistä työvoiman liikkuvuuden kanssa, vaan tässä nyt on se, että meillä ei ole selkeitä sääntöjä harmaan työn kitkemiseksi. Ja nyt kaikkien täytyisi vetoan kaikkiin, että vapaan liikkuvuuden säännöt otetaan käyttöön. Äh, Viimeisenä puhujana minä itse ihan lyhyesti, koska Saksan sosiaalidemokraatit ovat jo puhuneet osan kerran. Kristillisdemokraatitkin ehkä voivat joskus ottaa kantaa, aina kun on puheenjohtajana tällaisissa kokouksissa, niin pitää ehkä olla vähän varovainen, mutta ihan totta, että kyse ei ole siitä, että suljetaan joku ulkopuolelle tai voidaan sanoa, että sallitaan jonkinlainen syrjintä. Ei se ole oikein, mutta jos yhteisistä säännöistä pidetään kiinni, haluttiin siirtymäkauden järjestelyt, jotta voidaan sopeutua uuteen tilanteeseen. Se oli tärkeä oppimiskautta. Monet uhkista jäi toteutumatta. Se on tärkeä fakta. On huolehdittava siitä, että tämä on fakta näin ymmärrettävissä, mutta olemme myös todenneet, komission edustaja niin sanonutkin, että säännöt, että Euroopan komissiolle pitää ajoissa antaa perustelut, jos lähdetään rikkomaan vapaan liikkuvuuden sääntöjä. Näistä säännöistä on pidettävä kiinni ajoissa. Hyvissä ajoin on annettu tietoja Euroopan komissiolle näistä toimista työmarkkinoilla. Jotkut maat ovat nyt magneetteina, mutta ei ole nyt mitään takuita, että tämä tilanne jää tällaiseksi. Tähän voi tulla paljon muutoksia. Joidenkin maiden houkuttavuus varmaankin vähenee. Kollega Sipeli juuri kysyi, ketä lähtee näin työmarkkinoille. Tekee niin jotkut tekevät työtä halvemmalla ja tämä on hankalaa niille, jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä tai tekevät osa-aikaista työtä ja haluaisivat koko päivätyön. Ja jos nähdään, että näin kilpailutetaan työntekijöitä, työnhakijoita keskenään ja halutaan palkata ainoastaan halvin työvoima, niin se on kyllä hankala tilanne. Me kaikki haluamme vastustaa palkkadumppausta, haluamme järkeviä sääntöjä. Minimipalkka esimerkiksi. Me haluamme palkkojen alarajan meidän puolueemme, että tämä olisi asia, johon työmarkkinaosapuolet voivat ottaa kantaa ja se, miten säädellään mikäkin minimipalkka, voidaan säädellä eri tavoin eri aloilla. Siksi työmarkkinaosapuolet ovat olemassa. Tämä meidän on pidettävä mielessä kristillisdemokraatteina ja sosiaalidemokraatteina, mutta tärkeää on syrjimättömyys. Ei saada sallia dumppaustilanteen syntymistä niin, että tässä kilpailutetaan tavallaan työnhakijoita keskenään. Ja yhden asian haluan sanoa selkeästi. Ei voida lähteä tulkitsemaan näitä faktoja niin, että syntyy jonkinlainen oma ideologia. Me emme voi jatkuvasti pyrkiä sulkemaan me vaan meidän täytyy työmarkkinoilla perustaa työn luottamuksen varaan. Meillä on täällä monta hienoa bulgarialaista ja romanialaista kollegaa, jotka tekevät todella hyvää työtä. Olemme keränneet paljon hyvää kokemusta ja tämä luo hyvän pohjan myös prosessin muuttamiselle jäsenvaltioissa. Näin puhelista on käyty läpi. Herra Moran, teillä on mahdollisuus vastata moniin kysymyksiin niin, että kaikki ovat keskustelun jälkeen tyytyväisiä. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia näistä eri puheenvuoroista ja kommenteista. Luonnollisestikin tässä vi, tämän, nämä kaikki välitän komissari Andorille. Nämä yksittäiset kysymykset. En vasta niihin nyt enää yksityiskohtaisesti, mutta mainitsen uudestaan, että siirtomakausisäännökset ovat poikkeus perustuvaltuista vapaudesta, mutta sitä on rajoitettu ajallisesti seitsemän vuoteen. Sitten taas ei voidaan pidentää. Eli säännökset, jotka koskevat Romania ja Bulgaria, päättyvät 31.12.2013. sopimuksessa on oikeusperusta ja siellä on kolme eri vaihetta, mukaan lukien ilmoitus mekanismi, jota hyödynnetään silloin, kun siirrytään kolmanteen vaiheeseen. En aio nyt enää toistaa niitä kommentteja, jotka koskevat arvioitamme siitä, mikä on tapahtunut jäsenvaltiossa, joka on avannut työmarkkinat bulgarilaisille ja romanialaisille. Tämä on sellainen arvio, joka on esitetty vuoden 2011 kertomuksessa, ja todellakin se menee juuri siihen suuntaan, joka mainittiin, eli Yleisesti ottaen taloudellinen vaikutus on myönteinen tällä avaamisella ja sillä on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka rajoittuvat työehtoihin ja palkkoihin. Myönteiset vaikutukset työmarkkinoilla ovat suhteessa sitten mahdollisiin ö, ähm, pätevyyden puutteisiin. Se, missä tällä hetkellä olemme nyt jäsenvaltioiden kanssa kun puhutaan tämän kolmannen vaiheen puitteistosta äh, siirtymävaiheessa, niin käynnissä on prosessi, jossa tarkastelemme syvällisesti näitä kysymyksiä. Pyrimme saamaan vakaita perusteluita jäsenvaltioista toiminnalle. Tämä on hyvin monimutkainen analyysi, koska liittymäsopimus mainitsee, että jäsenvaltiot voivat säilyttää viimeisessä vaiheessa siirtymäkausisäännökset silloin, kun työmarkkinoilla on ö, ongelmia tai siitä on olemassa vaara. Tämä ei liity välttämättä suoraan Romanian ja Bulgarian työntekijöiden markkinoille tuloa, vaan ne voivat olla ihan yleisiä luonteeltaan Jäsenvaltiot voivat siis käyttää perusteluita, jotka liittyvät niiden omaan arvioon siitä, mikä niiden taloudellinen tilanne on omilla kansallisilla työmarkkinoilla. Eli jokainen ilmoitus sisältää tietoa, joka liittyy työmarkkinoihin kansallisesti, ja se liittyy myös taloudellisiin näkökulmiin jokaisessa jäsenvaltiossa. Eli kasvuennusteet, työpaikkojen kehitys tai se, että millä tavalla työmarkkinat kehittyvät tulevaisuudessa. Nämä ovat niitä näkökohtia, jotka vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Ja riippuen myös siitä, millä tavalla niitä arvioidaan, niin Nämä arviot pohjautuvat tiettyihin taloudellisiin hypoteeseihin. Se, mitä komissio on tehnyt, kun se on pyytänyt tiettyjä jäsenvaltioita täydentämään selvityksiään ja lisäämään siihen tiettyjä tietoja, niin tämä varmistaa sen, että se analyysi, joka on tehty työmarkkinoista ja tuon työmarkkinoiden tulevaisuuden kehityksestä, on perustettu objektiivisille luvuille, jotka voidaan objektiivisesti todistaa. Eli näin ollen tämä johtaa siihen, että jäsenvaltiot joutuvat tekemään perustelun arvion siitä, säilytäänkö nämä menettelyt vai ei. Silloin kun työmarkkinoihin saattaa aiheutua häiriötä, ja tämä siis erittäin laajasti yleisesti otettuna. Ajatuksena on lisäksi myös säilyttää tämä vuoropuhelu jäsenvaltioiden välillä – ja se koskee myös tätä keskipitkän aikavälin arviota niin, että arvioidaan uudelleen tämä tilanne vuoden kuluessa tai vuoden 2013 kuluessa. Ja se johtaa siihen, että jäsenvaltiot sitten mahdollisesti voivat tarkistaa uudelleen kantaansa. Ja tämä siis on sen näkemysten vaihdon sisältö, jota käydään. Ja tähän suuntaan myös komission tiedon, äh, tietojen analyysi menee silloin, kun komissio analysoi niitä tietoja, joita se saa jäsenvaltioilta. Tavoitteena on varmistautua siitä, että ne hypoteesit, joita esitetään työmarkkinoista jäsenvaltioissa, ovat asiakuuluvia ja vastaavat myös meidän omia ajatuksiamme. Joka tapauksessa haluaisin päättää tämän kohdan käsittelyn todeten, että Kyseessä on valvonta, joka jatkuu. Tavoitteena on varmistautua siitä, että mahdolliset tilannemuutokset työmarkkinoilla jäsenvaltiossa, jossa nämä rajoitteet on säilytetty, voidaan sitten ottaa uudelleen tarkasteluun niiden jäsenvaltioiden osalta, jota se koskee. Merci, Monsieur Morin. Vielen Dank. Äh. Kiitos paljon, herra Morin. Oikein paljon kiitoksia näistä tiedoista ja myös tästä viestistä, että tuollainen välitarkastelu voi toteutua. Se on tärkeä tieto. Tämä istunto menee nettiin ja tämä meidän keskustelumme kuullaan, jos tätä joku seuraa netissä ja tästä varmasti saatiin mielenkiintoista tietoa niille, joita tämä aihe kiinnostaa. Joten oikein hyvä mahdollisuus meidän parlamentillemme, vaikka meillä mielipideeroja myös on, kuten juuri kuulimme. Seuraavana kohta 19. Aluekehityksen roolin optimointi kohesiopolitiikassa. Romania ja Bulgaria oli aiheena. Nyt kollega Ysmenova Bulgariasta saa mahdollisuuden esitellä lausuntoluonnoksen Aluepoliittinen valiokunta on tässä vastuuvaliokuntana, mutta varmasti viisaana se ottaa huomioon monia meidän kommenttiamme. Olkaa hyvä. Minäpä yritän hyvin lyhyesti tästä kertoa. Ja tässä nyt esittelijänä ja varjoesittelijänä, e- e- varjoesittelijän käsitykset otan esille. Tämä on hyvään aikaan tullut tämä mietintö tai lausunto, koska tämä 2014-2020 paketti on ajankohtainen. Tässä lausunnossa me olemme yrittäneet keskittyä kaikkein tärkeimpiin asioihin, jotta me voimme katsoa tätä alueellista kehittymistä tämän valiokunnan Eh, toimivallan piirissä. Tällä tavalla pitäisi kehittää työllisyyttä, koulutusta ja vähentää köyhyyttä, mikä onkin 2020 tavoitteena. Ja tällainen yhdennetty eh, lähestymistapa, alueellinen lähestymistapa on hyvä tapa. Tämä on hyvä tapa sillä tavalla toteuttaa monitasoinen hallinto. Haluaisin myöskin korostaa sitä, että kun puhun tästä kapasiteetista, niin tarkoita pelkästään hallinnollista kapasiteettia, vaan sitä, että työmarkkinaosapuolet ovat mukana politiikan täytäntöönpanossa. Meidän täytyy tätä alueellista lähestymistapaa soveltaa sillä tavalla, että me saamme aluepolitiikan toteutettua ja että me voimme lisätä kohesiota. Minä uskon, että kumppanuussopimukset ähm, ovat sellaisia, että jäsenvaltioiden täytyy varmistaa se, että vuoropuhelussa on monia osapuolia mukana ja että kaikkia kuunnellaan. Se, että kumppanuusasia otetaan mukaan tässä luottamuksellisessa piirissä, niin tämä on hyvin tärkeää kohesiopolitiikan tavoitteiden kannalta. Taustalla pitää olla analyysit, joissa mietitään, minkälaisia kykyjä alueellisesti on olemassa, ja näiden täytyy olla täydentäviä eri maantieteellisten alueiden kesken, erityisesti sellaisista, joissa kärsitään eniten. asioista, kuten syrjinnästä ja integraation puutteesta. Vaikka ponnisteluja tehdään Euroopan tasolla ja kansallisesti, niin silti huomaamme, että paljon eroja on sosiaalisektorilla, ei pelkästään alueiden välillä, vaan alueiden sisällä. Se onkin syy, miksi me tarvitsemme ohjelmia, jotka vastaavat alueellisiin ja alueiden sisällä olevien pienimpien alueiden tarpeisiin. Ja meidän täytyy löytää alueelliset vastaukset sosiaaliseen osallisuuteen. Minkälaiset rajoitteet tässä lausunnossa sitten on? Minä olen ottanut tänne subregionaalisia asioita mukaan. Minä olen ottanut nuoret ihmiset ja muita demografisia asioita, mutta kuitenkin tässä on syytä vielä tehdä tarkistuksia, että se tulee paremmaksi. Odotan kiinnostuneena teidän ehdotuksianne. Kiitos oikein paljon, kollega Hysminova. Fredrik Rada on seuraava puhuja. Olkaa hyvä. Merci, president. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kuten esittelijä totesi, niin itse asiassa tässä kyseessä on lausunto, joka todellakin on ajankohtainen, joka täydentää hyvin niitä eri keskusteluja, jotka koskevat eri eurooppalaisia rahastoja. Onpa sitten kysymys asetuksesta tai niiden monivuotisuudesta tai sijoittamisesta rahoituskehykseen. Tässä on kysymys eri toimialan leikkaavasta kysymyksestä, joka liittyy kohesiopolitiikkaan. Ja on selvää, että aluekehityksen rooli on perustavanlaatuinen. Se tekee asiat näkyviksi sekä paikallisella tasolla että kansalaisten keskuudessa ja uskoakseni siitä syystä sillä täytyy olla tärkeä rooli kohesiopolitiikan eri toimijoiden keskuudessa. Haluaisin sitten näkemyksen tästä luonnoksesta ja ottaa esille sen, että määritelmät ovat erittäin tärkeitä, koska tässä puhutaan aluekehityksestä ja olettaisin, että kollegamme mietinnössä äh, regissä sitten saadaan määritelmä tälle ja määritelmä sisältää myös tämän yhteiskunnallisen ulottuvuuden aluekehityksessä. Ja tämä Lausuntoluonnos, joka meille on esitetty, ottaa esille useita myönteisiä kohtia, Se on hyvä työpohja ja itse asiassa olemme samaa mieltä tästä aluekehitysulottuvuudesta tässä politiikassa ja muut näkökohdat. Eli se, että voidaan sopeuttaa politiikkaa niin, että otetaan huomioon toissijaisuus, että se on tarpeellista – ja tässä suhteessa haluaisin saada kohdasta kolme valmistelijalta hieman näkemyksiä. Ja puhutaan kumppanuudesta Euroopan unionin alue- ja paikallisviranomaisten kanssa. Se on mielestäni hyvä tapa täytäntöön panna tätä. Ja se, että kaikki osapuolet ovat mukana, kun näitä ohjelmia täytäntöön pannaan, että niille tie- tiedotaan riittävästi tässä. Nämä ovat sellaisia tärkeitä olleet asioita, jotka korostettiin tässä esityksessä, ja se vastaa todella sitä tapaa, jolla me nämä asiat näemme. Haluaisin ottaa esille myöhemmin joitakin tarkistuksia, joitakin lähestymistapoja, joiden avulla voitaisiin tätä lausuntoa täydentää. Esimerkiksi se, että keskitytään paikallisviranomaisten rooliin, kun täytäntöön pannaan 2020 strategiaa, varsinkin kun puhutaan köyhyyden vähentämisestä, kun siis pyritään torjumaan köyhyyttä. Ja sitten sidosryhmien kohdalla ehkäpä kannattaisi painottaa sitä, mitä nämä ovat ja millä tavalla niitä tulee auttaa, varsinkin kun puhutaan työmarkkinaosapuolista. Ja varsinkin kun pyritään torjumaan köyhyyttä ja nuorten työttömyyttä, niin minusta tuntuu, että nämä toimet hyvin usein ovat epämääräisiä ja meidän tulisi ehkä korostaa sitä, että niitä tulisi tarkentaa. Ja päätän sitten seuraavan, kun puhutaan kohesiopolitiikan uudistamisesta. On oleellista minusta ainakin vaikuttaa siltä, että kaikki alueet voivat hyötyä siitä. Näin tässä mietinnössä ja Piiperin mietinnössä tämä aluetematiikka, sitä on selkeästi tarkennettu ja haluaisin, että kykenisimme palaamaan siihen, miten tärkeää nämä välialueet ovat, jotta voitaisiin ottaa huomioon tämä koko alueiden kattavuus. Nämä siis sellaisia näkökohtia, jotka halusin esittää tässä vaiheessa. Kiitoksia. Merci beaucoup, Frédéric. kiitoksia, Frédéric. Puhelistalla ei ole muita, joten antaisin esittelijälle mahdollisuuden vielä vastata näihin kommentteihin. Merci eh, pour le... Kiitos kollegoiden kommenteista. Yritän nyt ranskaksi vastata niihin. On tietenkin selvää, että tämä ei ole ihan e, alkuperäinen tai tässä ei ole pelkästään minun ajatukseni, vaan täällä on myöskin hyödyllisiä varjoesittelijöiden näkemyksiä mukana. Ja tällä tavalla minä olen saanut tekstin valmiimmaksi ja se on tasapainoisempi. Tietenkin minä voin vastata kysymyksiin. Ehkä lopuksi, sitten kun teksti on aivan valmis. Me tarvitsemme eh, tehokkaampaa politiikkaa kuin kohesiopolitiikka. Meidän täytyy eh, tätä kumppanuusaspektia tässä vahvistaa. Siksi minä haluan tällaisen konsolidoidumman tekstin, jossa olisi kaikki kumppanit mukana. Merci. Merci beaucoup, herzlichen Dank. An... Oikein paljon kiitoksia kollegoille. Muistuttaisin määräajasta 3. toukokuuta mielenkiintoisten ehdotusten tekemiseksi. 12 mennessä siis aikaa 3. toukokuuta ja nyt puheenjohtajat tässä vaihtuvat. Ja sitten seuraavana Filip Bolanin lausunnon käsittely. Thanks boa tarde a todos. Uh, É a primeira vez que eu estou a dirigir a uma reunião da comissão. Uh, Espero... não... Hyvää iltapäivää kaikille ensimmäistä kertaa. Tässä olen puheenjohtajana, joten pyydän ymmärrystä, jos täällä jotain kömmähdyksiä tapahtuu. Siirrytään kohtaan 20. Talousarvio 2013 kolmikantaneuvotteluvaltuudet. Ja heti antaisin puheenvuoron Filip Bulanille, joka on kirjoittanut tämän lausuntoluonnoksen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä eh, eh, puhun tästä asiasta, joka koskee budjettia 2013. Minun mielestäni Eurooppa voi tehdä kaiken, jotta eh, talouden hallinto onnistuisi ja samaa, samaa voidaan käyttää myös sosiaalisen puolen, sosiaalisella puolella. Tällä tavalla konvergenssia ja sosiaalista kohesiota voidaan vahvistaa. Nämä budjettivarat, joista komissio vastaa, nämä ovat nimenomaan tarkoitettu tällaisten tavoitteiden saavuttamiseen. 2013 budjetissa täytyy näitä FAR-hankkeita tukea. Ja se on viimeinen vuosi, jossa, jossa tämä monivuotinen kehys on voimassa, eikä tämä pidä rajoittaa mitenkään kesken olevien ohjelmien toteuttamista. Pitää saada dynamiikkaa työnhakijoille, nuorille, sellaisille PK-sektoria pitää myöskin kannustaa. Sosiaalirahasto on tärkeä elementti tässä työssä ja sitä täytyy uudistaa. 14-20 sellaisena, kun komissio on viime vuonna tämän esittänyt, niin täällä tulee lisää toimivaltuuksia enemmän kuin viime vuonna. Tämä on kysymys investoinnista sosiaaliseen pääomaan ja tällä tavalla myöskin sosiaalirahastoa tuetaan. On tärkeää, että taistellaan nuorisotyöttömyyttä vastaan. Minun Ajatukseni on se, että ei jäädä odottamaan vuotta 2014, koska nyt tilanne on jo niin paha, että meidän pitäisi kaikkia toimia tällä hetkellä tukea, jotka poistavat työttömyyttä. Me tiedämme, että budjettisäännöt ovat tiukat ja me tiedämme, ettei rahoitusta ole rajattomasti, mutta tässä voitaisiin budjetissa 2013 käyttää budjettia lähettääksemme poliittisen messagein kansalaisille – ja meidän valiokuntamme olisi hyvä tässä. On kysymyksessä, si, kysymyksessä se, että aloilla, joillakin alueilla ei ole työntekijöitä. Tässä pitää muistaa EURES-hanke ynnä muut. Ja kaikkea sitä pitää tukea, joka edistää työsopimuksen saantia työttömälle tässä yritykset voivat edistää sosiaali työmarkkina-asia, pienet, suuret ja minkälaiset yritykset vain, ja ne ansaitsevat eh, tukea. Minä olen tehnyt eh, päätöslauselmaa esitykseni ja olen tässä innolla kuulemassa, mitä kollegani siitä sanovat. Obrigada relator. Eh, neste Kiitos oikein paljon lausunnon valmistelijalle. Yksi puheenvuoropyyntö vain tällä hetkellä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä vielä? Tämän puheenvuoron aikana voitte vielä pyytää. Edustaja euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tämä lausuntoluonnos, niin halusin vain todeta, että yleisesti ottaen olen samaa mieltä tästä lausuntoluonnoksesta, jonka kollega Boulon on esittänyt. Otan esille muutaman kohdan. Tässä vaikuttaa mielenkiintoiselta se, että Euroopan budjettia hyödynnetään Eurooppa 2020-strategian täytäntöönpanemiseksi. Tätä täytyy muistuttaa varsinkin, kun pyritään vähentämään köyhyyttä ja lisäämään nuorten työttömyyttä. Lisäksi on korostettu sitä, että työmarkkinaosapuolet pitää ottaa huomioon ja globalisaation kiinnittää huomiota ja sen vaikutuksiin. Meidän pitää ottaa huomioon tulevaisuuden alat, tiedottaa kansalaisille eri kysymykset, jotka liittyvät työllisyyteen ja sosiaalikysymyksiin. Euroopan budjetti, joka nostaa yhteisöön yhteiskunnallista vastuuta, on tärkeää. Ja lisäksi Palaan tässä useisiin keskusteluun, jota meillä on käyty valiokunnassamme näistä työllisyyskysymyksistä. Ja työmme ja tarkistustemme puitteissa, joita esitämme, niin pyrimme sitten kehittelemään joitakin näitä teemoja. Varsinkin mielestäni on tärkeää kyetä löytämään parempi muotoilu silloin, kun puhutaan riittävästä rahoituksesta eh, FAR-hankkeille – sillä tietysti tässä voitaisiin mennä hieman pidemmälle sen suhteen, mitä määritellään riittäväksi rahoitukseksi. Sitten ne budjettivarat, joita suunnataan komission aloitteisiin, jotka koskevat nuorten työllisyyttä, ne täytyy selkeästi eritellä. Mielestäni on tärkeää vaatia komissiota tarkastamaan näiden, tämän aloitteen merkitys. Ja sitten kun puhutaan globalisaatiosta, ja Euroopan globalisaation rahastosta, niin on tärkeää ottaa huomioon se, että meidän tulee tukea tätä välinettä, joka mielestäni on tärkeä. Ja, ja neuvostossahan on. Ja kun tarkastetaan niitä maksusitoumuksia, joita on käytetty ja mitä, niin huomataan, että meillä näitä maksusitoumuksia ei ole riittävästi, mikä osoittaa selkeästi, että meillä täytyisi olla riittävästi varoja silloin, kun ryhdytään tällaisiin pilottihankkeisiin. No, ilmeisesti jotakin ehdotuksia sen suhteen, mitä muuta tähän voitaisiin vielä lisätä. Minulla on muutama asia, jotka ovat minulle erittäin tärkeitä. Lisäksi tämä rahoitus, joka liittyy yritysten rahoituksiin silloin, kun ne toimivat yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla – ja lopuksi haluaisin painottaa sitä, miten tärkeää on tätä huomioon ne maksusitoumusmäärärahat vuoden 2013 budjetin puitteissa. Mehän tiedämme, että jäsenvaltiot valtiot ovat tässä suhteessa aika ää, epämääräisiä. Eli meillä on ollut riittävä maksujen taso, jotta voimme viedä tätä politiikkaa eteenpäin, ja tämä on se oikea tilanne, jossa voidaan vaatia edelleenkin tämän linjan seuraamista. Nämä siis joitakin ehdotuksia. Kiitoksia teille. Eh, Kiitos oikein paljon. Tällä hetkellä ei ole muita puheenvuoropyyntöjä. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Ennen kuin siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan haluaisin vielä antaa komissiolle mahdollisuuden käyttää puheenvuoron, jos komissio näin halutaan. Ilmeisesti ei. Komissio ei ole läsnä, muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten vielä kerran lausunnon valmistelija. Kiitoksia näistä ajatuksista, joita eh, kuulimme äsken. Strategia 22 on tietenkin tavoitteenamme ehdotukset, joita olen tehnyt, ovat ähm, aika yleisiä. Ne ovat tällaisia suuntaviivoja. Frederik Darden äsken tässä mm, hyvin huomasi, että meillä on myös mukana niitä asioita, joita hän otti mukaan Steinrukin mietinnön myötä. Siellä on innovaatiot sosiaalipuolella ja näin. Siellä on pilottihankkeita ja ja sosiaalista vastuuta kantavia yrityksiä, joita on, on käsitelty. Hyvä, että globalisaatiorahastoon arvo tunnustetaan ja työmarkkinaosapuolten rooli. Kaikki nämä lausunnot ovat johdonmukaisia keskenään ja mitä me tässä valiokunnassa me teemme, niin huomaamme, että mitään merkittäviä eroja keskenämme meillä ei ole ei ainakaan tänään. Minä olen kuunnellut, mitä te sanotte, ja minä kerron jälleen kerran, että olen käytettävissä muiden kollegoiden kysymyksiin, ja kun tätä nyt valmistelemme edelleen. Budjettivaliokunta tekee meille ehdotuksen, jonka myötä sitten voimme paneutua yksityiskohtiin, mutta tässä kohta kohdalta me voimme ottaa kantaa asioihin. Kiitoksia. Obrigada, Sr. Bolan. Eu quero então relembrar... Kiitos oikein paljon, edustaja Bolan. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika tähän lausuntoon on 27. huhtikuuta 2012, eli

no, o próximo ponto seria o estabelecimento de um instrumento. Seuraava kohta olisi nyt Euroopan naapuruusvälineen perustaminen. Mutta valmistelija ei ole vielä paikalla, joten ehdottaisin, että siirrymme kohtaan 22 ja palaamme sitten kohtaan 21. Eli kohta 22 Euroopan tilastoohjelma 2013-2017.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 olen täällä käytettävissä, niin vastaan mielelläni teidän kysymykseen. En tiedä, varjo esittelet myöhemmin paikalle, joten olen ihan huolissani tästä, että keskustelu alkaa näin varhain. En oikein tiedä, miten tässä pitäisi jatkaa näin, että täällä ei ole varjoesittelijöitä. Ja minä uskon, että nyt kun pyritään asettamaan prioriteetteja ja olemaan johdonmukaisia, niin meidän pitäisi käydä ehkä kattavaa. Pitäisikö ehkä kokous keskeyttää? the problem is solved. um, uh, yes, uh, just a moment. Uh... Niin ihan hetkinen vain. Nyt esittelijä kohtaan 21 on paikalla, joten käsittelemme nyt Euroopan naprusvälineen perustamisen kuten oli esityslistalla ajateltu. Kun hän valmistelija on valmis käyttämään puheenvuoronsa, niin hän voi aloittaa. Olkaa hyvä. Eh, kirja Proedresas, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Eh, λοιπόν... Kiitos. Minä haluaisin tässä ensiksi pyytää anteeksi, mutta minä katselin tätä esityslistaa ja lähdin siitä liikkeelle. No mutta joka tapauksessa anteeksi, nyt, nyt olen täällä. On kysymys siitä, että tarkastellaan tätä naapuruusvälineen perustamisasetusta. 2004 perustettiin eurooppalainen äh, naapuruuspolitiikka ja sille perustettiin myöskin oma välineensä. Euroopan unioni tietää, että ei ole pelkästään kysymys siitä, että, että vain Euroopassa toimitaan hyvin, vaan että kumppaneiden puolella pitää myöskin olla rauhallinen ympäristö. Pitää huolehtia demokraattisista instituutioista ja, ja kaikesta hyvinvoinnista siellä. Meillä on 16 naapuruus, naapurimaata, Ja nyt sitten on tässä niin kutsutussa arabi kevässä jälleen nämä samat asiat nousseet esille. Väline on ollut käytössä siis pitkään ja tiettyjä ongelmia sen käyttöön liittyy. Nyt meidän täytyy antaa lausunto tästä rahoitusvälineestä ja ottaa huomioon mielestäni kaksi asiaa. Ensimmäinen niistä on se, että tämän välineen on oltava käytössä tehokkaampi ja sitten meidän täytyy huolehtia siitä, että meidän apumme todellakin menee oikeisiin kohteisiin ja että se tulee ajallaan ja käytetyksi siellä, missä tarve on olemassa. Puhunko liian nopeasti? Η σημερινή γνωμοδότηση είναι στην ουσία συνέχεια μιας Tähän tämän päivän lausuntoon. Tämä on, liittyy mietintöön, joka on tehty toisessa valiokunnassa pari kuukautta sitten. Se oli oma-aloite mietintö. joka annettiin siis AFETin tiettyyn mietintöön. Ja nyt tässä on muita asioitakin mukana, eli, eli meidän täytyy ottaa kantaan. Minulla on sellainen menetelmä, että ne kriteerit, jotka täällä on asetettu naapuruuspolitiikalle, niin minusta tuntuu tässä, että ne ei ole tarpeeksi tarkkaan määriteltyjä tekstissä, kuten pitäisi. ja minä ehdotan seuraavia muutoksia. Se, että on uusi asetus ja siellä todetaan, että pitää olla lisää rahoitus, rahoitusta sellaisille tahoille, jotka parhaiten käyttävät rahansa, eli more for more. Eli mitä parempi suoriutumiskyky, sitä enemmän rahaa. Tämä tarkoittaa sitä, että sosiaalipoliittiset eh, tavoitteet, niiden pitää olla oikea, oikealla tavalla muotoiltu ja niiden pitää olla oikean kokoisia. Kolme perustavaa ajatusta täällä on, jotka ovat tarkistuksissa mukaan otettuja. Sosiaaliset perusoikeudet, sosiaalinen suojelu ja sitten työllisyys. Näitä minä ehdotan ja minä toivon, että että otetaan tarkkaan huomioon se, minkälaisia sosiaaliturvajärjestelmiä on ja minkä tyyppisiä työpaikkoja luodaan, minkälaisia työllisyyden muotoja on myöskin koulutusohjelmiin, on kiinnitettävä huomiota ja ammatilliseen koulutukseen. Työntekijöiden etuja, oikeuksia pitää suojella. Ja on aivan itsestään selvää, että nämä säännöt, jotka koskevat ilon säännöt, jotka koskevat työmarkkinoita, että ne otetaan huomioon. Sitten täytyy myöskin liikkuvuutta pystyä valvomaan, minkälaista know-howta on tulomaasta, maassa ja minkälaista tarvetta sitten lähtömaassa on asialle ja mahdollisuus paluun, paluuseen. Pitäisi myöskin olla pakollista sen ainakin minun mielestäni. Se, että työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta otetaan keskustelun mukaan silloin, kun niitä koskevasta lainsäädännöstä päätetään. Minä kiitän teitä kärsivällisyydestä ja olen hyvin jännittynyt siitä, mitä kaikkia ajatuksia teille tästä tulee mieleen. Haluamme tehdä mahdollisimman hyvää työtä tälläkin sektorilla. Obrigada. Temos uma inscrição do Sr. Kolokowski. Oikein paljon kiitoksia. Kolokowski on seuraava puhuja. Muita puheenvuoropyyntöjä ei tällä hetkellä ole. Olkaa hyvä. Na wstępie chciałbym podziękować e, pani Sylwanie Rapti za e, przygotowanie opinii na temat tego instrumentu. Kiitos paljon edustaja Raptille, joka on valmistellut tämän lausunnon. Minä olin budjettiasioista valmistelevana ja siksi meillä on muutama kommentti. Olettaisin, että komission asiakirja, joka liittyy naapurusvälineeseen, on oikea suuntainen, koska tässä luodaan olot, joissa voidaan nopeammin ja paremmin tukea. Mielestäni uudesta välineestä tulee helpompi, yksinkertaisempi käyttää ja se on hyvä asia. Tuohen myös valmistaja Raptin kannan. Enemmällä enemmän on hyvä periaate. Tärkeää on se, että on selkeät avoimet kriteerit, jotka liittyvät tämän periaatteen käyttöön. Naapuruusalueen maita on tuettava, jotta nämä maat voivat rakentaa järjestelmänsä toimielimiä, tietenkin niin, että varoja käytetään avoimesti. Tietenkin on tärkeää ajatella lisäarvoa. Tärkeää on ajatella sitä, että yhdistetään tämä esimerkiksi Euroopan investointipankin tai jälleenrakennuspankin toimiin. Mielestäni on tärkeää, että me noudattelemme tässä sitä periaatetta, joka liittyy näiden varojen käyttöön. Sitten vielä PK-yritykset. Me tarvitsemme tässä strategisen lähestymistavan ja siksi on tiedostettava PK-yritysten asema ja merkitys. PK-yritykset luovat työpaikkoja, mutta myös kasvua. Uusi väline ehkä olisi paikallaan, jotta voitaisiin tukea myös PK-yrityksiä. Ja tämä voi johtaa siihen, että talous kaiken kaikkiaan muuttuu vakaammaksi näissä maissa. Uskoakseni Euroopan parlamentilla myös on tärkeä rooli ohjelman suunnittelussa ja näiden varojen myöntämisessä ennen kaikkea, kun puhutaan EUn naapurialueesta. Kiitos oikein paljon. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Haluaisiko joku käyttää vielä puheenvuoron? Signor Kasin. Edustaja Kasin. Rapporteur. Hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä Rapti. Joku aika sitten keskusteltiin Euroopan naapuruuspolitiikasta saman esittelijän kanssa. Ja työmme tässä suhteessa pitäisi olla selkeä jatkoa tuolle aiemmalle työlle. Poliittinen viestini on seuraava EUn työllisyys ja yhteiskunnalliset koulutus ja liikkuvuus ovat pääsanoja. Meidän täytyy varmistautua siitä, että väline selkeästi samalla tavalla vastaa kaikkiin eri demografisiin suuntauksiin ja vastaa myös niihin naapuruspolitiikan kahteen ulottuvuuteen, jota sillä on itäiseen ja eteläisen välimeren oman. Meidän tulisi myös pytäytyä aiheessa, joka on valiokunnan vastuulla. Siitä syystä arvostan tätä lausuntoluonnosta ja sitä suuntaa, johon ollaan menossa. Meidän välillämme syntyy vain harvoja erimielisyyksiä, mutta aiomme esittää oman panoksemme torstai-iltapäivän mennessä. Obrigada. Eh, pergunto se há mais alguma intervenção. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näyttäisi olevan, joten valmistelija. Edustaja Rapti, jos haluatte vielä käyttää puheenvuoron. Kirja Πρόεδρε, όλο μου δίνετε το λόγο και όλο εγώ ή δεν είμαι εδώ ή άλλα Kiitos. Aina minä saan puheenvuoron silloin, kun en edes huomaa. Kiitoksia näistä näkemis- tärkeistä kommenteista, joita puhujat toivat esiin. On hyvin tärkeää se, että Euroopan investointipankki täällä mainitaan. Olette aivan oikeassa. PK-yritykset on myös syytä mainita. Myös kolmas seikka, mikä tuli esiin, on se, että ettei täällä nyt mitään leikkauksia tapahdu. Itäinen kumppanuus vastaan tämä eteläinen välimeren kumppanuus. Siinä on hiuksen hienoja eroja, tällaisia nyanssieroja. Välimeren avueella oli tai ei ollut mitään sen tyyppistä elämää kuin nykyisellään silloin, kun tämä naapuruuspolitiikan väline luotiin. Miten voidaan nyt sitten apu jakaa Välimeren kumppanuusmaille ja itäkumppanuusmaille on kysymys tasa-arvosta ja tasa-arvosta on kysymys. Se ei tarkoita sitä, että täsmälleen samat summat annetaan, vaan se, että ne summat, jotka jaetaan, niiden pitää olla tarkasti sen mukaisia, mitä kunkin tarpeen maan tarve on. Niiden pitää myöskin vastata niitä odotuksia, joita Euroopan unionilla näiden maiden kohdalla on. Mitä on hyvä kumppanuus kunkin maan kanssa? Älkää nyt sitten hyvänen aika ymmärtäkö minua väärin. Täytyy aivan selkeästi sanoa, että minä haluaisin, että kaikki kriteerit ja kaikki parametrit otetaan huomioon ja että toimitaan oikein. Meille on se hyvin tärkeää, että sosiaalisia oikeuksia suojellaan ja koko ajan muistetaan, että demokratian merkitys on mikä on. hyödyllisiä kommentteja saimme kollegoilta. Meillä on tarkistusten jättämismääräaika torstaina. Olen hyvin kiinnostunut niistä. Ja toivottavasti voimme niitä paljon ottaa sitten huomioon. okay, obrigada. Kiitoksia. Valmistelija tämän sanoikin, jo, mutta tärkeää, ettemme unohda. Tätä asiaa tarkistusten jättämisen määräaika 26. huhtikuuta kello 12, eli puolilta päivin yli huomenna. Ja nyt kollega Schröter siirtyy johtamaan puhetta. Yeah, vielen Dank. Jetzt haben wir noch... Kiitoksia paljon. Meillä on vielä viimeinen esityslistan kohta. Kohta 22. Aiheena on Euroopan tilasto-ohjelma 2013-2017. Valmistelija Adam Kosa. Annan hänelle puheenvuoron. Köszönöm a szót, elnök asszony. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Lyhyt yhteenveto tästä asiasta. Pahoittelen sitä, että, että viime kokouksessa en voinut olla läsnä, kun keskustelimme lausunnosta ja kollega Chaba Shogor oli tilallani. Ja valitan siis, että en voinut olla läsnä. Nyt kuitenkin haluaisin antaa teille lyhyen yhteenvedon tähän asiaan. Sain 68 tarkistusta. Aika valtava määrä, yllätys. Seitsemän jäsentä esitti tarkistuksia. Itsekin olen juristi. Eivätkä tilastot ole minun mitään erityisalaani. Mutta nyt minulla on hyvä yleiskatsaus tähän aiheeseen. 12 tarkistusta muokkaavat omia tarkistuksiani, joten periaatteessa meillä on 56 tarkistusta ja uutta ehdotusta. Täytyy sanoa ihan suoraan, että olen aivan samaa mieltä näissä asioissa niitä esittelyiden kanssa, sillä tarkistukset itse asiassa lisäävät tilastollisen tiedonkeruun tehokkuutta ja tekevät siitä selkeämpää. Ne ilmaisevat, millaisia indikaattoreita tarvitaan, jotta voidaan kerätä tilastoja. Ennen kuin mennään yksityiskohtiin, haluaisin kertoa teille, että eilen sain Euroopan komissiolta tiedon tästä mietintöluonnoksesta. Ja varjoesittelijät eivät sitä ole vielä saaneet. Jos näin on, niin aion sitten välittää sen heille komission kirjeestä. Äh, päättelin, että tämä lausunto on aika kielteinen. Uskoakseni komissio äh, on nyt jäljessä, kun katsotaan tietojen keruuta yhteiskunnallinen eristäytyminen tai köyhyyden torjunta. Ja vuoteen 2014 asti mielestäni tilanne ei kyllä ole mitenkään hyväksyttävä. Sitten itse tarkistukset Tässä on tarkistukset, jotka liittyvät kustannustehokkuuteen, ylipäätään tehokkuuteen ja erilaisiin sertifikaatteihin. Tässä on 9-10 tarkistusta, jotka käsittelevät tietojen keruuta työllisyyden lisäksi. Lisäksi oli useita tarkistuksia, jotka liittyvät kustannusleikkauksiin, mutta nämä ehdotukset eivät ole aivan selviä ja uskon, että kompromisseja tulee tukea ja nämä itse asiassa liittyvät suoraan kustannustehokkuuteen. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että näistä 68 tarkistuksista seitsemän on sellaisia, jotka saattavat olla ongelmallisia. Mutta muut ovat sellaisia, että olen varma, että voimme saada aikaiseksi kompromissin tai voimme tukea tuota lausuntoluonnosta yhdessä varjoesittelyiden kanssa. Pyydän teidän tukeanne, pyydän teidän äh, panostustanne tähän, jotta voimme saimme sitten, voimme sitten saada ongelmattoman loppuäänestyksen. Ja, vielen dank. Ähm, Kiitos paljon. Seuraavana edustaja Papadopoulos. Olkaa hyvä. Thank you very much. Eh, Kiitos paljon. Olen varjoesittelijä SJD-ryhmän nimissä työllisyysvaliokunnassa. Ensin haluaisin onnitella edustaja Kosaa, koska tämä hyvin sopii moniin tarkistuksiin, joita me olemme ehdottaneet. Tämä Euroopan tilastoohjelma käsittääkseni liittyy Eurostatin toimintaan. Se on monivuotisessa rahoituskehysehdotuksissa, jotka komissio hyväksyi kesäkuussa. Emme ole saaneet Euroopan komission kantaa vielä ja se, että juuri nyt edustaja Kosa mainitsi, että se on kielteinen, niin tämä tieto nyt huolettaa. Me haluaisimme nyt tämän lausunnon tai tämän kannan mahdollisimman pian, koska haluaisimme tietää, mikä tässä on komission kanta. Henkilökohtaisesti minä pitäisin tätä kiistattomana kysymyksenä. Euroopan parlamentin mielestäni pitäisi kuulla edustaja Kosan kompromissiesityksiä. Siksi olisi tarpeen järjestää kokous mahdollisimman pian, jotta voimme kuulla hänen kantojaan näistä 68 tarkistuksesta. hän on tullut kaikista poliittisista ryhmistä. Minä olen tehnyt 19 tarkistusta SED-ryhmän nimissä tarkistuksissani. Ja toivon, että nämä eivät ole niitä ongelmallisia tarkistuksia. Me painotamme niissä, että on tarpeen saada hyvälaatuista tilastotietoa kaikilta keskeisiltä innovaation, tutkimuksen ja kehityksen aloilta. Myös energia, kuljetukset, ympäristöala, matkailu ja sosiaalipolitiikan keskeiset alat. Lisäksi on huolehdittava siitä, että Euroopan tilastojärjestelmä edelleen voi tarjota – hyvälaatuista tilastotietoa ja siksi tarvitaan yhteiset standardit ja arviointikriteerit, erityisesti ottaen huomioon, miten saadaan täsmällistä relevanttia tietoa esitettyä johdonmukaisesti kaikkien saatavilla. Eurooppalaisten tilastojen käyttö on tärkeää politiikan tekijöille, hallintovirkamiehille, myös yritysmaailmalle eurooppalaisten tilastojen pitää olla siis korkealaatuisia, mutta myös kaikkien saatavilla. Lopulta yksi tekemänne ehdotus on se, että tämän ohjelman rahoitus pitäisi määrätä niin, että voidaan kattaa menot, joita syntyy, kun pyritään luomaan korkealaatuista tilastotietoa kansallisella tasolla ja voitaisiin myöskin olla mukana kouluttamassa – kansallisesti tilastotietoja työstäviä vielä keräviä. Me odotamme mielenkiinnolla nyt valmistelijoiden ja varjoesittelijöiden kokousta, jotta saadaan vuoropuhelua ja saadaan kuulla, miten kompromisseja tässä pyritään laatimaan. Pidän jälleen kerran tuonne siis, miten tärkeänä pidän komission kannan näkemistä, jotta voidaan tietää, mihin suuntaan Euroopan parlamentin pitäisi tässä kysymyksessä kulkea. Kiitos. Paljon kiitoksia, hyvä kollega. Nyt edustaja Benjan. Like to thank the rapporteur also and his colleague. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää valmistelijaa ja myöskin varjoesittelijöitä. Moni suurinta osaa näistä tarkistuksista voin, voin tukea ja täällä onkin paljon kompromisseja. Kuitenkin on eräitä asioita, eräitä tarkistuksia, joita vähän epäröin. Jos me katsomme numerot 19 ja 21, täällä puhutaan vaikutusarvioinnin tutkimisesta tämän finanssikriisin osalta. Minun mielestäni on tärkeää, että tiedon kerään, kerääminen ja sosiaalisten indikaattoreiden kerääminen, niin sehän on jo tapahtunut jo näiden maiden kohdalla, mutta se, että pitäisi katsoa, miten voidaan saada tämä työ fokusoitumaan tällaisten tilastomenetelmien avulla. Sitten kun tieto on kerätty, niin jos poliitikot sitten kertovat, miten tätä tietoa käytetään, niin on tällainen periaatteinen kysymys voi olla vaikka kuinka poliittinen, kun haluaa silloin, kun tietoa kerätään ja, ja analysoidaan, mutta se, että tiedon keruu ja analyysi itsessään ovat asioita, että niiden pitäisi olla politiikasta ja poliittisista näkemyksistä ja tavoitteista riippumattomia. Tämä liittyvät myöskin 50, 54, 50, 50, 60 ja näin edelleen. En halua, halua tätä pilata. Ei tähän siis politiikalla ei pidä tätä pilata. No, 22 tarkistus on hyvä, että bisnes ja kansalaiset on otettu huomioon. Minä eh, kannustan sitä, että byrokratiaa ei tulisi lisää Eh, minun mielestäni alkuteksti on parempi kuin tämä tarkistus. Sitten tarkistus 22. Miten tämä vaikuttaa EFTA-maihin? Eh, sehän ei ole meidän asiamme päättää, mutta jos nämä maat käyttävät samoja menetelmiä, niin ja sillä tavalla, että oikeita vertailuja voidaan tehdä, niin en minä silloin, jotta tuloksiin päästään, niin en minä sitten näe mitään ongelmia. 25, mikä liittyy liitteisiin, sitä en oikein ymmärrä, haluaisin lisää selvitystä. 56 sitten sosiaalinen rauhattomuus, yhteiskunnan rauhattomuus – on asia, joka ei kuulu tarkistukseen mielestäni, siksi tästä tämä ei ole hyvä. Siis 69 ja 71 tarkistukset ovat sellaisia, joissa käytetään esimerkkejä. Tässä ehkä tar- tarkoitetaan ehkä matalapalkkatyöntekijöitä. Ehkä ei pitäisi käyttää esimerkkejä, koska on hyvin paljon kategorioita ja hyvin paljon vähemmistöjä. Ne eivät kuitenkaan ole täällä luettelossa, niin ehkä olisi sitten paras ottaa muutkin pois. Eli näistä syistä en voi kannattaa. Haluaisin ottaa romanit mukaan tänne vähemmistöjen joukkoon. No, siinäpä olikin viimeiset kommenttini. So, vielen Dank. No niin, kiitos oikein paljon. Ja sitten katsotaan, onko komissiosta joku. Johan Rechtenwald on minulla täällä nimenä. Aivan oikein, olkaa hyvä, teillä on mahdollisuus vastata komission nimissä. Dankeschön, Frau Vorsitzende. First, the Commission would like to thank the rapporteur. Kiitos puheenjohtaja ensin. Kiitokset valmistelija Kosalle ja valiokunnan jäsenille. Kuten valmistelija ja varjoesittelijä sanoivat, kyse on tärkeästä lainsäädännöstä ajatellen Euroopan tilastoja, koska tämä luo pohjan tulevien vuosien työlle. Minun tulisi painottaa sitä, että on tavallaan nyt päätetty ottaa yhtä tärkeänä tiedottamistehtävä työllisyys- ja sosiaalikysymyksissä ja sitten on ajateltu myös talouspolitiikan tarvittavia tietoja. Eli molempia tässä tilastotietojen osalta pitäisi kohdella yhtä tärkeinä. Tämän lainsäädännön merkitys käy selvästi ilmi, kun katsotaan, kuten paljon tarkist- kuinka paljon tarkistuksia valiokunnan jäsenet ovat esittäneet. Komissio voi hyväksyä suuren määrän niistä, mutta joidenkin osalta komissio pitäisi ehdotuksen tekstiä parempana tai voisi ehdottaa kompromissitekstiä, ottaen huomioon eri tarkistukset, joita saman kysymyksen on esitetty. Joten puheenjohtaja, pohdin, olisikohan mahdollista, että komissio lähipäivinä valiokunnan jäsenille antaa yksityiskohtaisemman reaktion niihin tarkistuksiin, joihin komissio ei suoralta käsiltä voi myöntämystään antaa. Ja käsittääkseni tuota jo odotettiin pitkään, eli hyvä, jos se saataisiin melko pian. Ja nyt keskustelun päätteeksi edustaja Kosa yhteenveto ja ehkä vastaukset joihinkin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Kiitoksia. Niin, kiitoksia kovasti. Kiitoksia kaikista näistä eteenpäin katsovista puheenvuoroista. Omalta puoltani voin todeta, että voin pyytää komissiota lähettämään minulle kaikki nämä kommentit. Kyseessä on nimittäin mietintöluonnos, joka on tarkoitus, jonka käsittely on tarkoitus päättää nopeasti, sillä päävaliokunnassa sen käsittely päättyy. Itse olen samaa mieltä kahden varjostelijan kanssa Vahvistan heidän näkemyksensä ja uskon, että useimmat näistä näkemyksistä eivät ole ongelmallisia. Olen samaa mieltä siinä, että meidän täytyy tarjota parempaa laadunvalvontaa ja kustannukset tulisi kartoittaa selkeästi. Lisäksi kustannukset pitäisi kattaa kuunnella että tässä on joitakin tarkistuksia, joihin suhtaudutaan varauksellisesti. Olen samaa mieltä. En ole todennut, että olisin eri mieltä tai tukisi niitä, koska uskon, että meidän täytyy vielä käydä mm, näitä asioita läpi kokouksessa varjoistelujen kanssa lähitulevaisuudessa. Toivottavasti löydämme hyvän ratkaisun näihin kysymyksiin. Tässä puhutaan viidestä kuudesta tarkistuksesta, jota ei näy tukea, koska päätavoitteena on se, että tarjotaan kompromissia. Ja vain loppukommenttina selvennykseksi. Se kirje, jonka sain eilen, ei ole kielteinen näkemys. Mutta se, mitä ymmärsin siitä, sen päätelmä osoittaa, että kun puhutaan köyhyyden torjumisesta ja sosiaalisen inkluusion edistämisestä, niin Eurostat on jäljessä. Seurustathan on vastuussa tietojenkeruusta. Uskon, että työllisyysvaliokunta ja sen päätavoite on se, että aktiivisiin toimiin ryhdytään ja niitä painotaan näillä alueilla. Siihen tarvitsemme kunnollisia tilastoja. Uskon myös, että Tämän tyyppiset viiveet eivät ole tervetulleita eikä niitä sallita tulevaisuudessa. Kun taas puhutaan kompromissi, lausunnosta lähetän sen piakkoin varjoesittelijöille ja uskon, että voimme löytää ratkaisun, mm, kun puhutaan näistä yksityiskohdista. Vielä kerran haluan kiittää teitä panostuksestanne ja jään odottelemaan niin olla tulevaa työtämme. Paljon kiitoksia kuukausi aikaa käydä näitä neuvotteluita. Ja aikataulun mukaan toukokuun lopun kokouksessa kompromissit pitäisi voida esitellä ja äänestys 31. toukokuuta. Onnea matkaan, toivottavasti kompromissineuvottelut sujuvat hyvin. Tämä oli esityslistan viimeinen kohta. Kiitos kaikille, jotka jaksoivat loppuun asti. Mukavaa iltapäivää. Seuraava kokous 30. toukokuuta, 31. toukokuuta, eli juuri silloin, kun hyväksytään äsken käsitelty lausunto. Mukavaa iltaa, kiitos.